myös sitä, miten ne voidaan oikaista, miten järjestelmiä voidaan parantaa, miten voidaan tietoisesti peräänkuluttaa hyviä käytänteitä ja jakaa niitä kautta Euroopan. Ja toisessa tapauksessa on pohdittu maaseudun kehitysvarojen virhe, virheiden taustalla olevia syitä. Eli juuri näitä aiheita käsittelemme, joita halusittekin käsiteltävän. Mehän haluamme tietysti pitää maaseudun kehitys rahat kontrollissa ja olemme erityisen kiitollisia näistä asiakirjoista, joita olette käsitelleet ja olemme kiitollisia myös suosituksestanne. Me olemme pohtineet sitä, miten saadaan vastinetta rahalle maaseudun kehityshankkeessa. Haluamme, että tuotteista ja palveluista maksetut hinnat ovat kohtuullisia. Kysymme, saavatko veronmaksajat vastinetta rahoilleen, kun maksavat tällaisia hankkeita. Jäsenvaltiot ja me olemme tienneet pitkään, että tämä on hankala alue ja virheelle altis. Ja tilintarkastustuomioistuin onkin halunnut pohtia sitä, millä tavalla jäsenvaltiot ovat noudattaneet velvoitettaan ähm, pitää kustannukset kurissa. Olemme myös peräänkuluttaneet konkreettisia käytän, esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että komission jäsenvaltioiden lähestymistavat eivät ole kaikkein tehokkaampia sellaisia. Komissio on yleensä reagoinut sen jälkeen, kun ongelmia on ilmennyt, eikä etukäteen. Jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät liittyvät ainoastaan tiettyihin riskeihin ja ovat muutenkin epämääräisiä. Olisi parempia lähestymistapoja, mutta niitä ei ole sovellettu komissiolla ei ole ollut osvittaa hyvistä käytänteistä ohjelmointikauden alussa. Ne metodit, joita jäsenvaltiot ovat käyttäneet, ovat olleet vaihtelevia ja tilintarkastustuomioistuin on todennut, että riskejä on. Kaikissa jäsenvaltioissa on tiettyjä heikkouksia ja kaiken kaikkiaan maaseudun kehitystukia ei ole käytetty eikä tarkastettu parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä on <clears throat> näyttöä siitä, että samanlaisia ongelmia ilmenee kaikkialla Euroopan unionissa. Näiden löydöstemme perusteella olemme toden, tehneet sen johtopäätöksen, että meillä on vielä mahdollisuuksia tehdä lisäsäästöjä maaseudun kehitysohjelmissa. Voisimme käyttää näitä säästöjä uusien projektien rahoittamiseksi. Me löysimme myös hyviä, hyvien, hyviä käytänteitä ja olemme yrittäneet niitä myös korostaa kertomuksessamme ja haluaisimme, että kaiken kaikkiaan kustannuksia voitaisiin yksinkertaistaa. Kertomuksessamme todetaan, että tällaiset yksinkertaisemmat kustannukset eivät ole, tai niiden yksinkertaistaminen eivät ole mikään yleislääke jäsenvaltioiden tulisi parantaa tarkastusjärjestelmiään siinä vaiheessa, kun uudet maaseudun kehitysohjelmat on hyväksytty. Jos näihin ongelmiin ei puututa, niin ne heikkoudet, joita tässä kertomuksessa on löydetty, todennäköisesti toistuvat. Emme tietenkään halua enemmän ja enemmän vaatimuksia ja tarkastuksia, vaan haluamme tähdentää, täsmentää ja kohdentaa paremmin ne tarkastukset, joita tällä hetkellä tehdään. Olen erityisen iloinen voidessani sanoa, että ne päätelmät, joita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt, ovat sellaisia, että esittelijä on ne hyväksynyt ja myös komissio on vastauksessaan tullut samoihin tuloksiin. On mukavaa, että tilintarkastustuomioistuimen suosituksia on jo sovellettukin ja toteutettu. Komissio on ottanut niistä vaarin. Komissio on muun muassa meidän raportistamme ottanut ehdottanut suoraan osioita suuntaviivauksia jäsenvaltioille. Ja komis, olen iloinen siitä ja olen iloinen voidessani todeta, että tarkastajamme ovat olleet jo mukana jäsenvaltiossa järjestetyissä workshopeissa, jotta, joiden tarkoitus on ollut levittää ja lisätä jäsenvaltioiden tietoa. Kiitos. Kiitos. Äh, esittelijä on kollega Valtsiitis. Ole hyvä Sigmantas. tässä. Ačiū, Kiitos, kollegat. Ensiksi haluaisin kiittää tilin tarkastustoimistomen edustaja Cardiffia tästä erityiskertomuksesta. En halua toistaa sitä, mitä sanottiin. Tiedämme, että maaseudun kehittämisprojekteihin käytetään kerättyjen varojen valvonta on tärkeä asia. Valitettavasti kaikki ei ole hyvin, mutta meidän täytyy parantaa järjestelmää, jotta eh, pystymme parantamaan elämänlaatua maaseudulla, lisäämään työpaikkoja ja kiinnitämme paremmin huomiota ympäristökysymyksiin. noin 50 miljardia euroa tähän käytetään ja kriisin seurauksena meidän täytyy valvoa tiukemmin varoja. Mutta ongelmat ovat samat. 2007-2013 kaudella komissio ei antanut suosituksia mitattavista tavoitteista ennen varojen käytön myöntämistä. Mutta jäsenmaat puolestaan eivät ole vuosina antaneet vertailukelpoista dataa, jotta tietäisimme yksityiskohtaisemmin, mitä varoja käytetään. Joten omassa mietinnössäni mainitsen useita ehdotuksia ja suostuksia. Nyt mainitsen muutaman. Ensinnäkin komission pitäisi taata, että jäsenvaltiot käyttävät kriteerejä ja tarkastuslistaa, mitä komission liitteessä yksi käytetään. Komission pitäisi olla myös yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että kaikkien tuomioistuimen kriteerejä käytetään, että pidetään huolta, että hinnat ja muut ovat kilpailukykyisiä. Ja että jossa on isommat riskit, niin siellä täytyy tehdä tarkistuksia. Täytyy, täytyy myös käyttää viitehintoja, käyttää myös oikeiden markkinoiden hintoja. Sen sijaan, että käyttäisiin tavaratoimittajien raitatumpia hintatietoja. Sitten pitäisi kiinnittää myös enemmän huomiota arvokkaampiin projekteihin. Jäsenvaltioiden pitäisi myös vertailukelpoista järkevää tietoa projektien tuloksista. Ja kuten mainitsit, auditoinnin tuloksen pitäisi kiinnittää parempaa huomiota parlamentin ja komission pitäisi saada pääsy jäsenvaltioiden tietokantoihin, mikä olisi toivottavaa. Me voisimme vaihtaa tietoa tasaisesti ja tietäisimme, että mihin osiin järjestelmää pitäisi erityisesti huol- meitä kiinnittää, jotta julkista varankäyttöä valvottaisiin hyvin. Kiitos. Kertomus, jonka herra Kaadi esitteli, on hyvä. Minä hiukan melkein kyynelehdin, koska se on mielenkiintoinen yhteenveto virheistä, virhetoimista, mielenkiintoinen esitys asioista, jotka pitäisi pikaisesti tehdä paremmalla tavalla. Ja siksi komissiolla on kyllä aika paljon nyt selitettävää taas. Seuraavaksi kollega Toiraa. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minäkin haluaisin kiittää herra Cardiffia tilintarkastustuomioistuimesta tästä erityiskertomuksesta. Se sisältää hyvin mielenkiintoisia lähestymistapoja ja näistä asioista on maatalousvaliokunnassa, maaseudun kehittämisvaliokunnassa varmastikin käytävä keskustelua kollegojen kanssa. Haluaisin kollega Derek Vaughnista niin osalta, hän ei ole paikalla tällä hetkellä, mutta viitata kokemukseen, jonka me saimme uuden seelannin valtuuskunnassa käydessämme paikan päällä. Uusi-Seelanti 80-luvulla poisti kaikki maatalouden tuet. Ja nyt maatalous siellä, joka muodostaa 30 prosenttia bruttokansantulosta, se on täysin kilpailukykyinen ja se on kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla ilman minkäänlaista tukea. Ja kysymykseni kuuluisikin, onko tilintarkastustuomioistuin jossakin vaiheessa tehnyt vertailua tai ajatellut vertailun tekemistä tällaisten maiden kanssa, mitä voitaisiin tehdä, jotta maataloudesta tulisi kilpailukykyistä, koska taustallahan on tietysti kysymys siitä, saammeko me tuellamme aikaan mahdollisesti sellaisia rakenteita, jotka eivät itse ole edinkelpoisia, ja tavoitteenahan täytyisi olla, että valtion varoin saadaan aikaan rakennemuutos, sopeutus muuttuneisiin olosuhteisiin sen sijaan, että olisi jatkuvaa tukea, koska sehän ei voi olla tämän tarkoitus. Toinen kysymys koskee tätä kokonaiskatsausta kohtaa 14. Siellä te toteatte, että 1,3 prosenttia – tästä virheasteesta ei liity suoraan äh, tähän äh, tukea koskevaan asetukseen, vaan että suurempi osa siitä on äh, rikkomuksia sellaisia määräyksiä vastaan, jotka on voitu todeta jäsenvaltioiden tasolla. Kysymykseni kuuluisi, onko tässä eroa jäsenvaltioiden välillä, mitkä jäsenvaltiot toimivat paremmin. Ja toinen kysymykseni kuuluisi, Ovatko jäsenmaat velvollisia toteuttamaan tällaisia, tekemään tällaisia topeuttamismääräyksiä vai onko tämän korkean virheasteen takana se, että on kysymys asioista, joita voitaisiin välttää, jos jäsenvaltiot esimerkiksi täysin luopuisivat tällaisista määräyksistä? Voisivatko jäsenvaltiot kenties luopua byrokratiasta, joka liittyy siihen, miten näitä tukia otetaan vastaan. Kohdat 18 ja 19, niissä puhutaan sitten toteuttamisasteesta, eli varojen käytöstä. Tässä minua kiinnostaisi niiden osalta, jotka eivät käytä varoja, koska kysymys on hyvin erilaisista maista. Kysymys on mukana sellaisia maita kuin Bulgaria ja Romania, jos, joiden tapauksessa muidenkin EU-rahastojen osalta on nähtävissä heikko vastaanottokyky, mutta mukana on myös sellaisia maita kuin Tanska, joka muilla alueilla pystyy hyvin ottamaan vastaan EU-varoja. Voisitteko kuvata meille vaikutelmiamme siitä, mitkä voisivat olla syyt siihen, että toteuttamisaste on jäänyt alhaiseksi? Kiitos. Seuraavaksi Sarvamaa. Thank you, chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää erityisesti esittelijää ja edustaja Cardiffia. Täällä on tullut esiin erittäin kiintoisia kysymyksiä ja haluaisin heti alkuun lyhyesti sanoa, että kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen esittelijän työhön. Olen yhtä mieltä hänen ehdotustensa kanssa, mutta Haluaisin myös todeta, että emme voi korostaa ja alleviivata riittävästi sitä, kuinka tärkeää on kehittää tätä riskipohjaista lähestymistapaa vielä entisestään. Joten meidän täytyy kyllä tehdä työtä tämän asian parissa. Ja jälleen kerran on yhdistettävä tämä työ siihen työhön, jota tehdään huonoiten suurituneiden jäsenvaltioiden parissa. Kolmanneksi on myös syytä osoittaa, että kohtuullisia, kohtuullista valvontaa voidaan toteuttaa lisäämättä taakkaa. Ja tämähän onkin tällainen ikuisuuskysymys. Eli että voimmeko me edelleenkin valvoa veromaksien varojen käyttöä jos me keskitymme riskiperusteiseen lähestymistapaan. Ja minä sanon, että kyllä me voimme valvoa, koska me voimme tehdä vielä paljon enemmänkin jäsenvaltioiden kanssa. Voimme varmistaa sen, että tarkastuksia tehdään siellä, missä niitä tarvitaan. Ja että niitä todellakin tehdään siellä, missä niitä täytyy tehdä. Ja nimenomaan jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa se, että tämä, tämä toimii. Kaiken kaikkiaan pidän kyllä näkemästäni tässä. Esimerkiksi tässä mietinnössä artiklassa 9 tai kohdassa 9 sanotaan, että meillä on sellaisia lähestymistapoja, jotka eivät tarkoita sitä, että on, on enemmän äh, vaatimuksia ja tarkastuksia, vaan pikemminkin täytyy keskittyä niihin kohtiin, missä riskit ovat suurimpia. Parhaat valvontajärjestelmät ovat paitsi tehoavia ja tehokkaita myös riskien ähm, mukaisia. Eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Thank you, Chair. Thank you for this great report. I have just... Kiitos tästä hienosta kertomuksesta. Ihan lyhyt kysymys pikemminkin tulevaisuuteen liittyen hyödynnä tilannetta ja Sahara Cardiffia esittelivät paikkaa. Maaseudun kehittäminen nähdään yhä enemmän kohesio- tai kilpailukykykysymykseksi ja vähemmän osaksi perinteistä maatalouspolitiikkaa. Tämä heijastaa tietysti maaseudun todellistakin taloudellista toimintaa. Ja nyt maaseudun kehittämisessä on paljon puhe paikallisista kehittämisryhmistä, jotka ovat saaneet enemmän politiikan laatimiseen liittyviä oikeuksia. Tulee olemaan uusia elimiä ja äskettäin perustettuja tahoja hakemaseurahoja ja tässä siirrytään vähän vanhakantaisista maatalousprojekteista kokeellisempiin. Ja kysyisin, miten tilintarkastustuomioistuin miettii näiden uusien elinten toimintaa ja pitäisikö budjetinvalvontavaliokunnan myöskin osana mietintöä pohtia tätä uutta tilannetta? Nyt on itsekin vielä puheenlistalla, millä olisi pari kysymystä komissiolle. Kun luen, että kolmasosa järjestelmistä niiden osalta kustannukset eivät ole on todettu, että ne eivät ole riittävän tehokkaita. Ei siis valvottu mitä on, missä on ongelma, en tiedä. Komissiolla on tällaisia toimintasuunnitelmia, mutta ne eivät ole vaikuttaneet suureen osaan kustannuksia enää kuitenkaan. Eli jos meillä on jäsenvaltiot ilmoittavat liikaa kustannuksia, sitten voidaan tehdä vain se johtopäätös, että jäsenvaltiot saavat aivan paljon liikaa varoja näihin ohjelmiin. Antaisinkin puheenvuoron nyt johtaja Longolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää mietinnöstä, joka on erittäin rikas. Siinä on paljon hyviä pohdintoja ja haluan kiittää myös tilintarkastustuomioistuimen jäsentä kertomuksesta, joka on erittäin tärkeä ja joka tulee erittäin hyvällä hetkellä, erittäin hyvän aikaan, koska tässähän ollaan uuden ohjelmointikauden alussa. Ja komissio kyllä haluaa myöskin kiinnittää huomiota talouteen ja maaseudun kehitysohjelmien tehokkuuteen, varainkäytön tehokkuuteen ja siihen, että että niin yksityisiin kuin julkisiinkin investointeihin käytettyä rahaa valvotaan ja sitä käytetään hyvin. Komissio on nyt omaksumassa proaktiivisemman ja koordinoidumman lähestymistavan. Viime vuosina olemme kiinnittäneet enemmän huomiota nimenomaan varainkäyttöön. Ja tällainen lähestymistapa meidän mielestämme Varmasti, jos saamme myös kansallisilta ja alueellisilta viranomaisilta apua, niin se varmasti johtaa siihen, että ohjelmien rahoitus tehostuu myös niiden, erityisesti niiden ohjelmien, joita nyt ollaan aloittelemassa. Komissio on erittäin tyytyväinen tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja niihin ehdotuksiin, joita siihen sisältyy. Samoin esittelijän mietinnön ö, ähm, suositusten kanssa olemme yhtä mieltä, mutta emme voi olla sataprosenttisesti samaa mieltä tiettyjen päätelmien kanssa, mutta kaiken kaikkiaan olemme hyvin, hyvin myönteisillä mielin ö, äh, lukiessamme tätä, ö, äh, tätä tekstiä. Tässä, näissä teksteissä on monia hyviä asioita, jotka ovat hyödyllisiä myös jäsenvaltioille. Ja tämä mietintö, siis kuten sanoin, tulee juuri hyvään aikaan nimenomaan nyt kun alkaa uusi ohjelmointikausi ja siksi otamme vaarin sen sisällöstä. Muun muassa mietinnössä on tällainen tarkastuslista, check, checklist, jota voimme käyttää hyväksemme, kun ajattelemme erilaisten maaseudun kehityksen, kehitysvarojen käyttöön, kun ajattelemme niihin liittyviä riskejä. Ja komissio aikoo ottaa tämän listan huomioon, kun se antaa jäsenvaltioille ohjeita. Ja komissio on sitä mieltä, että että nimenomaan jäsenvaltioiden täytyy pitää huolta moitteettoman varainhoidon toteutumisesta. Jäsenvaltiot ovat äärimmäisen tärkeässä osassa tässä asiassa. Ja kun ajatellaan maaseudun kehitysohjelmia, niin niitä täytyy arvioida ja niiden perusteita täytyy arvioida jo siinä vaiheessa, kun tehdään tukihakemus ja myös sen jälkeen, kun ohjelma on toteutettu, sitä täytyy arvioida, varainkäyttöä täytyy arvioida ja komissio tietysti pitää kiinni siitä, että toteutamme säännöllisiä tarkastuksia monivuotisten ohjelmien kohdalla, ja nämä tarkastukset perustuvat nimenomaan riskien analysointiin. Tästähän olemme keskustelleet jo aiemminkin. Komissio aikoo tämän lisäksi vielä vahvistaa Ähm, jäsenvaltioiden koulimista, haluamme antaa tietoa jäsenvaltioiden kansallisille alueellisille äh, tarkastusviranomaisille ja ennen kaikkea haluamme äh, jakaa hyviä äh, käytänteitä. On erittäin tärkeää, että maksajavirastot keskenään jakavat hyviä, tai saavat hyviä käytänteitä, jakavat keskenään hyviä käytänteitä. Ja mehän olemme systemaattisesti järjestäneet erilaisia työpajoja, joiden avulla olemme voineet puuttua juuri tiettyihin ongelmiin. Kun ajatellaan näitä virhetasoja, niin pyrimme erityisiin toimiin, jotta voisimme puuttua sekä tilintarkastustuomioistuimen että komission havaitsemiin ongelmakohtiin. Olemme myös tietysti kuulleet täällä monia huolenaiheita siitä, mitä komissio aikoo tehdä ja mitä olemme tehneet No, kun ajatellaan tarkastuksia ja korjauksia, niin viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana olemme tarkastaneet 121 miljoonan euron edestä tilejä ja vuonna 2013 jäsenvaltiot ovat omien toimiensa kautta noin 98 miljoonan euron edestä saaneet takaisin varoja korjausten ansiosta, ja korjausten summa oli siis 121 miljoonaa euroa. Ja tietenkin haluamme jatkossa myös toteuttaa ennaltaehkäiseviä, virheitä ennaltaehkäiseviä toimia niin, että emme vain tee korjaavia toimia. Ja kun pohditaan, kun ajatellaan maaseudun kehitysohjelmia, niin kaikki ehdotukset eivät välttämättä ole hyödyllisiä, mutta kaiken kaikkiaan meidän täytyy ehkä mahdollista ekstrapolointiakin pohtia. Joka tapauksessa olisi kiintoisaa, sekin, sitäkin on kiintoisaa miettiä. Kun ajatellaan kansallisten sääntöjen yksinkertaistamista, niin se on todellakin ollut yksi meidän suurimmista huolenaiheistamme ja tavoitteistamme. Haluaisin myös sanoa, että kiinnitämme erityistä huomiota paikallisiin aloitteisiin, maaseudun kehitys- aloitteisiin. Haluamme edistää erityisesti maatalouden innovatiivisia hankkeita. Ne ovat erittäin tärkeitä ja siksi olenkin kuunnellut erittäin kiinnostuneena teidän tekemiänne ehdotuksia, jotta voimme eh, näihin liittyviä ongelmia eh, välttää. Uskoakseni olen nyt vastannut kaikkiin minulle esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia. Niin, se ovatko hinnat asianmukaisia. Siitä olisi mielelläni kuullut siitä, että jos jäsenvaltiot, viranomaiset etsivät laskutuksia liian, jotka ovat liian, jos summat ovat liian suuria tai yksityishenkilöt tekevät tätä, silloin meidän pitää kyllä miettiä sitä, mitä on tehty, jotta hintojen asianmukaisuus on voitu todeta ja viedä myöskin lävitse. Kiitos. Si, uh... Eh, sono state, a parte che siamo intervenuti attraverso... Niin, mehän olemme puhuneet jo näistä korjauksista, mutta haluaisin todeta, että tämä hetki ja tulevaisuus poikkeavat menneisyydestä siinä mielessä, että olemme kovasti pyrkineet kansallisia hallintoja koulimaan, jotta ongelmia voitaisiin ratkaista ja ennakoida niin, että näitä niin kustannuksia voitaisiin hiukan yhtenäistää, koska tällä hetkellä ne poikkeavat kovastikin toisistaan. Ja joskus esimerkiksi hyvin korkeat hinnat tai täysin markkinoiden vastaamattomat hinnat ovat sellainen asia, johon on kiinnitettävä huomiota. Toivottavasti sellaisiin emme enää jatkossa törmää. Ja siksi me haluamme systemaattisesti analysoida kaikkia niitä ohjelmia, joiden kaikkia ohjelmia ja haluamme varmistaa, että jäsenvaltiot tekevät kaikkensa voidakseen välttää tämänkaltaisia ongelmia. Ja haluamme arvioida ohjelmia nimenomaan näiden ongelmien tai nämä ongelmat mielessämme pitäen. Herra Cardiff. Herra Cardiff, olkaa hyvä. No, thank you. That's, um... Kiitos. No viimeiset tiedot ovat aika rauhoittavia. Herra lähti, mutta hän ystävällisesti heitti pataan muutamia kysymyksiä, ja, jotka liittyvät omani ja seuraavaan kertomukseen tämä vertailu uuteen sellantiin, niin kuten kollega sanoi, tilanteet erilaisia, mutta Toider puhui pikemminkin tästä tukipolitiikasta, toimiiko se ylipäätänsä. Siihen me, sen arviointi me pyrimme toimintatarkastuksissamme, joita on joukko jo olemassa ja jatkamme toimintatarkistuksessa tukipolitiikan tehokkuuden arviointia kysymys maatalouspolitiikasta ja se, onko asianmukaista, että meillä on yleistä ruokaturvallisuuden ja maaseudun kehittämisen tavoitteita noiden korkean tason poliittisten tavoitteiden päätösten tekeminen pikemminkin teidän, teidän mietittävissä, mutta niiden täytäntöönpano on meidän rootelissa ja sitä me sitten teemme. Saarvamaa pikemminkin kommentoi. Hän keskittyi järjestelmien soveltuvuutta riskin tason nähden. Ja me tässä ehdotamme, että komission dilemma jäsenvaltioihin ja kaikkiin tilintarkastuskertomuksiin parantaa valvonta ja valvontakustannusten kasvattaminen tilannetta. Vastaus joskus on kyllä, mutta valvonnan taso pitää sopeuttaa riskiin jossakin jäsenvaltioissa esimerkiksi, ja jotakin tarkistuksia tehdään isoihin tukiin, mikä on ihan asianmukaista. Mikä kritisoi jäsenvaltioita, jos he eivät spottaa pieniä virheitä, jos he spottaavat sitten isoja. Tämä näkyy myöskin virheastissa, koska isot virheet eliminoituisivat. Ja riskitietoisuus, riskien kvantifiointi ja niin sopeutuminen on jetsulleen sitä, mistä täällä puhutaan. Kaiken, kaikkien olemme iloisia meteistä palautteesta. Vilpittömästi tämä on kirjoitettu aika paljon jäsenvaltioille, maksatusvirastoille ja komissiolle kirjoitettu kuin teille. Tämä on tämä kertomus, jonka isommat vaikutukset pitäisi näkyä kentällä eikä politiikkatasolla mutta valiokuntana tärkeä tehtävä pohtia parin vuoden kuluttua ja kysyä komissiolta meiltä, kun meillä on ollut täytäntöön pantavia suosituksia. Onko niillä ollut vaikutusta kentällä? Muistakaa, että tässä puhutaan 50 miljardista hyvätikaudella. 2 prosenttia miljardi. miljardia. Ja tämä miljardi ei palaa sen budjettiin, vaan tämä miljardi, jota muut edunsaat voivat käyttää investoida omiin projekteihin. Tämä ei ole nollasma peli. ja sama toimii vähän paremmin, tästä on aitoa hyötyä. Absolutely, we don't talk about pocket money. Niin, kysymys oli mistään äh, pikkurahoista. Kollega Balchitis. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, mitä tulee tähän uuteen Seelantiin ja EUn vertaamiseen Uudensanen kanssa. Uusi Seelanti pitää maataloutta yhtenä keskeisenä politiikan alueesta, mutta vain muutama vuosikymmen sitten me päätimme, että maatalous on yksi strateginen politiikan alue. Mitä sen tulee Tanskaan, Bulgariaan ja Romaniaan ja eroihin, joita on myönnettävä, että sen jälkeen kun Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin, siis laajentumisen jälkeen on, on, on myönnettävä, että kehitystasot ovat erilaisia – myöskin kokemusten taso on erilainen. Jotkin näistä maista ovat pystyneet liikkumaan eteenpäin aika sujuvasti. Ja tätä pitäisi tukea niin, että tapahtuu jatkokehitystä, niin että nämä maat pystyvät vastaamaan nykyhetken vaatimuksiin komissio, tilintarkastustuomioistuin ja parlamentti, niillä täytyy olla suora online-pääsy tietoihin jäsenvaltioissa. Se mahdollistaa sen, että ryhdymme ennaltaehkäiseviin toimiin ja kysymme täsmällisiä tiukkoja kysymyksiä sellaisissa tapauksissa, kun näyttää siltä, että asiat eivät ole oikealla tolalla. Me voimme tietysti nähdä tänään, että jäsenvaltiot ovat parantaneet valvontajärjestelmiään, mitä tulee nimenomaan tilivastuuseen, ja haluankin kiittää tilintarkastustuomioistuinta työstä, jota se tekee. Se nimittäin ei ole helppoa, ei ole helppoa päästä käsiksi yksityiskohtiin maatalouden alueella. Kiitos. Kiitos. Tämä kulki englannin kautta, siis kestää hiukan pitempään ennen kuin se tulee minun korvini niin tämä tulkaus, mutta nyt kolmen vuoden kuluttua taas ottaa tuon erityiskertomukseen. Pyrimme sitten uudestaan palaamaan tähän asiaan. Ehkä sitten auttaa, auttavat Rakadis ja hänen joukkueensa sillä, että pystymme sitten tekemään asianmukaista seurata työtä tällä alueella koska nyt 11 vuoden aikaa, kun olen ollut täällä, varmaan pikkuhiljaa pitkästytän kaikkia, mutta olen toistuvasti nähnyt, että viittaukset virheisiin ovat merkinneet sitä, että asia unohdetaan ja kukaan ei ole kuitenkaan sitten todennut, että onko virhe tulla korjattu. Nyt on vuorossa seuraava kohta, joka myös on hyvin tärkeä, tärkeä kertomus, joka koskee maaseudun kehittymismenossa esiintyviä virheitä ja eh, mistä ne johtuvat ja miten niihin puututaan. Tämä on myöskin horisontaalinen kertomus, joka koskee erinäisiä vuosia. Tervetin toivona tervetulleeksi Rova Putper Kiiten työntostumistumista ja hänellä onkin välittömästi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Madam Chair, Honorable Member. Rauva puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä erityiskertomus virheistä maatalouden kehittämisessä – meistä maaseudun kehittämismenojen keskiarvoinen virheasti 2011-2013 oli 8,8 prosenttia. Perustuen meidän auditointiin, joka liittyy tarkastuslausuman antamiseen. Osa liittyy alueelliseen apuun ja osa yleiseen. Virheiden pääsyyt oli ensinnäkin hankintasääntöjen rikkominen – sekä investointitoimien äh, myöntämiskriteerien rikkominen ja sitten äh, aluepohjaisen tukeen liittyvien maatalous, äh, ympäristövaatimusten rikkominen. Ja korjaustoimet ovat olleet vain osittain tehokkaita. Tarkastellaan virheiden syitä alkaen investointipuolelta. Joo, julkiset hankinnat ovat merkittävän lähde, koska julkisen hankinnan sääntöjä ei noudatettu. Isoja virheitä liittyy muun muassa ää, se, että ei kilpailutettu tai perusteltu tai sovellettu kriteerejä, ei tarjouksen tekijöitä kohdeltu tasa-arvoisesti. Nämä virheet usein johtavat henkilökunnan raitetusta kokemuksesta usein pienissä kunnissa. Jotkut edunsaajat työskentelevät mieluummin sellaisten urakoitsijoiden kanssa, joita oli ennenkin käytetty. Sekä julkinen, et, julkiset että yksityiset edunsaajat rikkoivat edunsaamiseen liittyviä sääntöjä. Tämä liittyy sekä pro, sehän oliko kelpoinen osallistumaan projektihankkeisiin tai olivatko menot kelpoisia. Jotkut yksityisten tahojen rikkomuksen osoittivat piirtää sitä, että ne olivat tarkoituksellisia. Ja tuomioistuin on raportoinut niitä Olafille. Tuomioistuin ei löytänyt mitään virheitä suhteeseen yksinkertaisessa toimenpiteessä, kuten nuoret viljelijät. Tässä oli vähän yksityiskohtaisia vaatimuksia. Ää, fokus oli rajoittunut ja maksut olivat könttäsummia. Maatalous ja metsät talouden tuotteet olivat erittäin virhealttiita. Ja isot summat loivat kannusteita rikkoa sääntöjä. Tuomioistuimen mukaan jäsenvaiden olisi pitänyt ja pitäisi korjata useimmat virheet investointitoimissa. Jäsenvaltiolla oli riittävät tiedot, mutta sitä ei käytetty tai ei pyydetty. Ja semmoinen tarkistukset eivät ole kattavia. Mutta löysimme muutamia esimerkkejä hyvistä käytänteistä. pohjasta tuesta virheet laitavat siihen, että maatalouden ympäristövaatimuksia täytetty, ja he ovat vapaaehtoisesti ryhtyneet. Tämmöistämme mukaan on kolme ydinsyytä. Vähäiset kannustimet noudattaa sääntöjä, sitoutumiseen alhainen mittausaste ja alhaiset sanktiot sääntöjen noudattamattomuudesta – toimintaohjelma, jonka komissio aloitti näihin virheisiin liittyen, oli askel oikeaan suuntaan. Mutta jäsenvaltiot ovat alle vielä pyrkineet systemaattisesti tarttumaan aiheisiin. Lisäksi EUn oikeudelliset kehykset 2014-2020 sieltä mahdollisuuden vähentää virheastetta. Tarvitaan myös aloitteita – jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Useat virheet johtuvat niiden rikkomisesta. Tuomioistuimen mielestä maaseudun kehittämispolitiikan onnistunut täytäntöönpano liittyy oikean tasapainon löytämiseen, sääntöjen määrän ja monimutkaisuuden kesken tavoitteiden saavuttamisessa tavoitteisiin. Tarpeeseen, että men, menot olisivat säädönmukaisia. Tämä istun suosittelee, että komission pitäisi jatkaa korjaavia toimia keskittymällä virheiden ydinsyihin ja jäsenvaltioiden pitäisi tarjota yksityiskohtaista ohjausta tuen saajille julkista hankinnoista ja liittyen liittyy myöskin sääntöjen tarkoitukselliseen kiertämiseen mukaan lukien maatalouden ympäristösäännösten kiertämiseen tarvittaessa hallinnollisiin tarkistuksiin. Komission pitäisi selkeästi seurata konformiteettiin säännönmukaisuustarkastuksessa kaikkia sääntöjä, myös kansallisia. Komission jäsenvaltain pitäisi tehdä analyysit siitä, missä määrin yksityis, yksinkertaisten järjestelmien piirteitä voitaisiin ottaa muissa ohjelmissa käyttöön tavoitteita vaaranottamatta. Tämä koskee myös maataloustuotteiden jalostamista. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Tärkeä kertomus. Haluaisin viittaa siihen, että kumpaakin kertoo kertomukseen. Niistä keskustelua olemme kutsuneet myöskin maatalousvaliokunnan jäsenet. Esittelijä on herra Posch, olkaa hyvä. Thank you, Madam Gressle. Kiitoksia, Rova Gressle. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen edustajaa kattavasta ja hyvästä katsauksesta. Se antoi meille paitsi syvällisempää tietoa tarkastuslöydöksistä ja havainnoista, mutta myös tietoa siitä, miten voimme parantaa virheastetta. Kuten tiedätte, rehellisesti sanottuna virheaste tällä sektorilla on kaukana ihanteellisesta. Tästä on keskusteltu moneen, keskusteltu moneen kertaan. Olemme keskustelleet siitä, minkälainen virheaste voitaisiin hyväksyä. Ja nytpä en puhukaan siitä sen enempää, vaan menen pikemminkin tämän tekstin sisältöön. Ensinnäkin myönteisessä hengessä totean, että meidän tulisi tunnustaa komission ja jäsenvaltioiden ponnistukset. Ne haluavat todellakin vähentää virheastetta maaseudun kehitysvarainkäytöstä, erityisesti nyt kun meillä on tiukka taloudellinen kuri meneillään ja kriisi. Tilintarkastustuomioistuimen eh, kertomuksen suositukset on jo otettu huomioon komissiossa ja jäsenvaltiossa ja uskon, että hyvää tahtoa löytyy mennä eteenpäin. Kuitenkin meidän tulisi pyytää komissiota tarkastelemaan maaseudun kehitysohjelmien toteuttamista tarkkaan. Yksi tärkeistä askelista, joka johtaisi parempaan, kohti parempaa, on yksi, yksi, yksinkertaistaminen. Komissaari Hogan jo puhui asiasta valiokunnan kokouksesta ja sanoi, että yksinkertaistamista ei ole vielä toteutettu riittävästi, ja se onkin hänen painopisteensä tänä vuonna ja prioriteettinsa. Haluaisin korostaa sitä, että todellista yksinkertaistamista täytyy tapahtua. Ja tässä yhteydessä voin vain pontevasti todeta että kun katsotaan tämänhetkistä ympiä yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin kyllä virheastetta täytyy aktiivisesti pyrkiä vähentämään, koska muuten se saattaa jopa nousta. Olen keskustellut tästä asiasta myös neuvoston työryhmän jäsenten kanssa. Työryhmässähän tehdään työtä juuri tämän asian parissa. Työn tulos on kuitenkin ollut aika shokeraava, koska jos otetaan käyttöön uusi järjestelmä, niin tilan, tilallisten ja viljelijöiden tulisi käydä läpi 500 sivua uutta lainsäädäntöä, ja siksi yksinkertaistamista tarvitaan todellakin. Meidän täytyy ö, tehdä kaikkemme tämän eteen. Komission tulisi ö, myös käyttää yhtenäistä virheasteen laskentametodia. Tällä hetkellä metodologiassa on vielä moniselitteisyyttä. Tämä tekee jäsenvaltioiden työn vieläkin hankalammaksi. Olen täysin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suositusten kanssa, eli jäsenvaltioiden täytyy relevantilla alueella äh, ryhtyä korjauksiin. Äh, edunsaajille täytyy antaa yksityiskohtaisia ohjeita ja suuntaviivoja ja myös julkisia hankintoja koskevia sääntöjä tulisi parantaa, jotta petosten, petoksia voitaisiin vähentää ja myös sanktioita tulisi tiukentaa tai niistä tulisi tehdä pelottavampia. Ja haluaisin myös, että komissio tekisi selkeän eron virheasteiden ja to- täytäntöönpanoasteen välillä. Tällä tavalla voisimme parantaa myöskin virheastetta tai sitä vähentää. Kiitos. Ja, dank. Kiitos. Jonka puheenvuoron komissiolle haluaisin esittää pari kysymystä. Mitään se, mitä tähän itse kertomukseen tulee, se on tietysti sensaatio sanktiomainen suorastaan merkitykseltään, koska siinä nyt ensimmäisen kerran näkyy, että virhetaso näissä vuotuisissa toimintaraporteissa, jotka pääosasto on tehnyt, ei ole laskenut niitä oikein. Olisin kuulla tästä, koska laskelmat, jotka komissiointit poikkeavat huomattavasti tilastustumistuimen esittämistä luvuista, ja tämä nähty myöskin taas vuosikertomuksessa. Ja mikä on nyt teidän selityksenne sille, että tässä vuotuisessa toimintakertomuksessa on 5,8 prosenttia, tilastomista on sanonut 8,2 prosenttia. Mitä te nyt sitten teette, jotta nämä luvut päätyvät lähemmäksi toisiaan? Tämä merkitsee sitä, että komission täytyy ryhtyä huomattaviin korjaaviin toimiin. Tätä ei tähän asti ole tapahtunut, mikä kyllä tekee minut hiukan surulliseksi, koska olen ajatellut, että kuitenkin veromaksajien rahojen suojelu olisi yhteinen tehtävä. Toinen kysymys koskee sitten niitä virheitä, joita tuomioistuin aivan oikein on osoittanut. Yksi kolmas osa, anteeksi, 1,3 prosentti on rikkomuksia, jotka koskevat, prosenttiyksikköä koskevat EU-säädöksiä ja 6,9 prosenttiyksikköä sitten koskee kansallisia säädöksiä, eli tämä liittyy tähän liikasäätämiseen, josta Jens Kairo on puhunut. En tiedä, riittävätkö tässä nyt jatkokoulutustilaisuudet. Näyttäisi siltä, miten te näette tämän liika liika liikalainsäädännön nimenomaan, että tulee tähän maaseutuun. Mitä te olette ryhtyneet, mihin te olette ryhtyneet tässä asiassa? Sen tosiasia siitä, että yksi kahdeksasosa mahdollisesti on yksityisten henkilöiden tarkoituksellisia rikkomuksia, eli voidaan siis puhua petoksen aikomuksesta. Kuinka monta Olaf-tapausta on ollut tällä alueella ja mitä niistä on seurannut? Tässä pitäisi olla tällainen selkeä tapausten määrän kasvu Olafissa seurauksena tästä. Minua kiinnostaisi saada kuultua niin, että minä vertaan kyllä tätä siihen, mitä Olafin vuosikertomuksessa on sanottu, koska minusta tämä ei todellakaan ole hyväksyttävää. Maaseudun kehitys, esittelijähän viittasi jo siihen, on todellakin äh, suuttumuksen lähde, koska monet äh, tuen saajat eivät selviydy näihin liittyvistä määräyksistä, jotka eivät ole eurooppalaisia määräyksiä, vaan kansallisia määräyksiä, jotka ennen kaikkea aiheuttavat ongelmia. Kiitoksia ja vielä kerran herra Longo maatalouspääosastolta johtaja, ja olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää ja myös tilintarkastustuomioistuimen edustajaa kertomuksesta, jonka komissio ottaa vastaan erittäin mielellään. Se on erittäin tärkeä kontribuutio, kun komissio ja jäsenvaltio haluavat vähentää virhetasoa. Ja maaseudun kehityspolitiikallehan tämä on oikein edullista. Haluaisin vielä vahvistaa ähm, tilintarkastustuomioistuimille, että Mekin olemme työasiakirjassamme tehneet aivan samankaltaisia päätelmiä kuin te, jotka liittyvät virhetason syihin. Näitä virhetason syitä täytyy yksilöidä ja voidaan todeta, että olemme aivan samoilla linjoilla tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että maaseudun kehitys politiikan onnistumiselle on erittäin tärkeää se, että tarkastukset ovat tehokkaita ja virhetasoa voidaan vähentää. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä on kyse yhteisestä vastuusta. Jäsenvaltiot ovat pääasiassa vastuussa ohjelmien toteuttamisesta ja tarkastuksista, kun taas komissiolla on valvontarooli. Ja tämän haluan todeta. Me emme voita tätä sotaa, jos me emme tee yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja alueellisten viranomaisten kanssa. On myös todettava, että suuri osa sää, sääntöjen vastaisuudesta, aivan kuten tilintarkastustuomio, tilintarkastustuomioistuinkin on sanonut, niin 84 prosenttisesti syynä ovat jäsenvaltioiden, jäsenvaltiossa tapahtuvat ongelmat. Ja olemme tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden täytyy asettaa pelottavammat sanktiot epäkuuliaisuudesta. Ähm, virheaste, 8,2 prosentin virheaste äh, ei ole hyväksyttävä, äh, mutta ei, ei, ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että kolmen vuoden aikana kaikki ö, äh, maksetut rahat olisi käytetty väärin. Komissiolla on tiettyjä korjausmekanismeja ja ö, ähm, viittaisin niihin jäsenvaltioihin, joissa on suurimpia ongelmia. Meillä on selkeitä korjausmekanismeja. Ja kun jäsenvaltioissa yksilöidään puuto, puutteita, niin jäsenvaltioita velvoitetaan ryhtymään korjaaviin toimiin. Ja komissio on yhtä mieltä siitä, että hallinnollisten tarkastusten parantaminen on oleellista niin jäsenvaltioissa kuin meidänkin valvontatoiminnassamme. Jos tarvitaan äm, lisää ylimääräisiä hallinto, hallinnollisia tarkastuksia, niin niitä voidaan tehdä äh, paikan päällä, niin kutsuttuja on-the-spot-tarkastuksia. Äh, komissio on kohdannut viime äh, vuonna korkeamman kun, kun komissio on kohdannut korkean, korkeamman virheasteen kuin on hyväksytty, niin olemme ryhtyneet välittömästi penäämään korjauksia – ja me haluamme systemaattisesti valvoa, että näin myös tapahtuu. Tätä haluan korostaa, tätä valvonta-aspektia. Siitä ovat puhuneet sekä esittelijä että tilintarkastustuomioista. Toistaiseksi komissio on järjestänyt neljä suurta seminaaria, koulutusseminaaria sekä maksajavirastoille että muille viranomaisille. Ja, halu, ja kiitos tilintarkastustuomioistuimen ponnistusten tämä on onnistunut erittäin hyvin. Ja jatkossa aiomme ohjeisiin sisällyttää myös niitä suosituksia, joita tämän päivän eh, mietinnössä esitetään. Ja aiomme määrätietoisesti eh, noudattaa tätä valvontatoimintaamme. On erittäin tärkeää vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden kanssa ja eh, virhetasosta. Ja on erittäin tärkeää, että saamme valmiiksi selkeän asiakirjan siitä, mihin suuntaan maaseudun kehityspolitiikan täytyy mennä. On erittäin tärkeää, että saamme aikaan selkeät mm, säännöt julkisia, julkisten tarjouskilpailujen. Ja vuonna 2015 olemme muun muassa puhuneet juuri kustannusten yksinkertaistamisesta, kustannusten kurissa pitämisestä, julkisten tarjouskilpailujen menettelyistä ja myös olemme puhuneet maaseudun ympäristötukien tukirahojen paremmasta valvonnasta. Ja olemme erittäin kiitollisia niin omien tarkastajiemme töihin että paikallisten tarkastajien töihin. Ja on myös syytä muistaa se, hyvä puheenjohtaja, että että ne uudet lakiehdotukset, joita sovelletaan vuonna 2014-2020, niin ne ovat jo osaltaan korjanneet aiemman kauden porsareikiä. Ja kun ajatellaan virhetasojen syihin porautumista, niin olemme mm, olemme pyrkineet vähentämään tiettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen monimutkaisuutta. Me haluamme vahvistaneet maaseudun kehitysohjelmien tarkastamista paikallisten viranomaisten kanssa niin, että toteutamme myös ex ante tarkastuksia. Ja on erittäin tärkeää, että kaikkien toimien mm, valvottavuus paranee. Tällä tavalla voimme ennaltaehkäistä ongelmia ja voimme myös virheiden ilmetessä jäädyttää maksatukset, kunnes korjaaviin toimiin ryhdytään. Ja toivottavasti ne toimet, joita monivuotisten ohjelmien yhteydessä tehdään, kantavat hedelmää jo piakkoin. Ja on erittäin tärkeää, että että virheasteen tason vähe, aleneminenkin saadaan tuota pian. Komissio aikoo teidän pyynnöstänne jatkossakin valvoa tilejä kahdenvälisissä kokouksissa ja aiemmin myös järjestää vuotuisia seminaareja. Ja jatkossakin komissio aikoo esittää jäsenvaltioille suosituksia ja suuntaviivoja, jotta voidaan välttää virheitä. Tämä, ähm, me, meillä on tällainen maaseudun kehitysverkosto, joka tulee olemaan foorumina tiedonvaihdolle. Täällä esitettiin myös tiettyjä erityisiä kysymyksiä äh, ja johtopäätöksen, johtopäätöksenä äh, toteankin, että jos haluamme puuttua virhetasoon, äh, niin meidän täytyy saattaa yhdenmukaisemmiksi sekä meidän omat laskentatapamme että tilintarkastustuomioistuimen laskentatapa. Ja viime vuosina me olemme toteuttaneet sellaista metodia, että olemme ottaneet huomioon myös omien laskelmiemme lisäksi myös kaikki tilintarkastustuomioistuimen eh, tarkastukset huomioon ja olemme niitä arvioineet eh, yhdessä kokonaisvaltaisesti niin, että olemme eh, päässeet sellaiseen virhetasoon, jonka olemme voineet myös välittää maksajavirastoille, jotta nämä jatkossa välttäisivät tämänkaltaisia virheitä. Uskon, että että olemme ottaneet jo melkoisia edistysaskeleita toistaiseksikin. Ja me teemme myös, me olemme tehneet 180 ähm, pistetarkastusta, paikan päällä on spot-tarkastusta, ja tietysti ähm, vaikka, ja uskon, että äh, niiden ilmiöiden välillä, joita me olemme todenneet, ja niiden ilmiöiden välillä, joita tilintarkastustuomioistuin on todennut, niiden välillä on tiettyä yhteneväisyyttä, mutta toki meidän tuloksissa on myös eroavaisuuksia. Mitä sitten tulee petosongelmaan? No, voisin sanoa, että me olemme nyt ottaneet käyttöön strategian, jonka myötä yritämme auttaa jäsenvaltioita ennaltaehkäisemään petoksia ja olemme antaneet jäsenvaltioille tietoa siitä, miten petoksia voidaan välttää. Ja jos tarkastusten aikana kohtaamme petostapauksia, niin No, valitettavasti en nyt voi kertoa teille tasan tarkkaan, kuinka monta petostapausta olemme yksilöineet viime vuodenkin aikana, mutta jos teitä kiinnostavat nämä, nämä täsmällisemmät luvut, niin voin niitä teille tulevina päivinä antaa. Joka tapauksessa olen on totta, että kansalliset lait ja kansalliset lainsäädännöt ovat erittäin monimutkaisia, joten niitä on syytä yksinkertaistaa, jotta niiden noudattaminenkin helpottuu ja sen valvominen. Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että jos nyt ero olisi puoli prosenttiyksikköä virhetasoissa tai vaikka yksikin prosenttiyksikkö, sanoisin, että no viisi siitä – mutta ero on lähes 3 prosenttiyksikköä. Ja siksi odotamme, että seuraavassa vastuuvapaudessa vuoden 2014 osalta, että siis katsomme tarkkaan sitä, miten tämä asia kehittyy edelleen. Minä uskon, että tarkkaavaisuus ei ole sitä, että vain katsotaan pelkästään tarkkaan asiaa, vaan komissio tietää, mikä on tilanne. Totta kai olemassa tiettyä solidaarisuutta, paikallisten vastuuviranomaisten ja vastuupääosastojen välillä että tätä kovinkaan paljon sympatiaa. Varmastikin voidaan saada mm, tätä asiaa jotenkin viety eteenpäin, mutta joikin nyt ei päde tässä. Luvut, jotka te ilmoititte, ovat tervetulleita. Tulemme tutustumaan niihin tuolla mielenkiinnolla. Kollegan Balchitisilla oli vielä kysymys komissiolle. Lyhyesti. Viime kaudella keskustelemme siitä, kenen pitäisi olla vastuussa EU-varojen kohtuullista käytöstä ja silloin oltiin sitä mieltä, että jäsenvaltiot ovat vastuussa. Siksi joudutimme koulutusta ja muita toimia. Mutta tämä mielipiteeni on, että komissio pitäisi asettaa vastuuseen. Sitten yhdessä olemme vastuussa varojen hyvästä käytöstä. Mitä se voidaan tehdä? Voimme tehdä sen takaamalla, että jäsenvaltiolla on riittäviä valvontajärjestelmiä, jotka mahdollistavat virheasteen laskemisen tietyn pisteen alle silloin vasta parempaa voi odottaa. Commission. Sì, eh, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme pääsääntöisesti yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy täytyy toimia nimenomaan jäsenvaltioiden valvonta- ja tarkastusjärjestelmien saralla. Ja nää, tämä liittyy myös siihen, kuinka hyväksymme ohjelmia. Me olemme erityisen tarkkoja sen suhteen, että varmistamme toimien valvottavuuden ja tarkastettavuuden. Ja aiomme myös ehdottaa jäsenvaltioille, että yksinkertaistaisivat mahdollisimman pitkälle kansallisia sääntöjään. Ja haluaisin myös sanoa, että komissaari Hogan aikoo ö, tehdä varsinaisen ö, muutoksen, todellisen U-käännöksen, jotta jäsenvaltioissa – saadaan aikaan tätä yksinkertaistamista. Myös maatalousvaliokunnan ja neuvoston työ on ollut erittäin tärkeää. Neuvostohan on jo antanut erittäin tärkeän yksinkertaistusehdotuksen ja tällaista työtä me nyt teemme ja uskon, että meillä on vielä jatkossakin mahdollisuus keskustella parlamentin kanssa syvällisemmin tästä, ja komissaari Houkan on henkilökohtaisesti äh, aikoo panostaa siihen, että yksinkertaistaminen toteutuu. Also, das Prinzip Hoffnung gilt. Toivon periaate siis pätee. Emmekä me ole luopuneet toivosta vielä kerran, rouva Putperkiite. Frau Putperkiite. Rouva Putperkiite, olkaa hyvä lopuksi. Thank you. Thank you. Minä haluaisin kommentoida ensinnäkin tätä korkeaa virhetasoa maaseudun kehittämisessä. Todellakin kysymys kuuluu, onko tämä korkea virhetaso kasvamassa. Haluaisin kiinnittää huomiota yhteen tärkeään näkökantaan. Ei nimittäin ole tärkeää pelkästään se, mikä luku on virhetaso, vaan alimmat ja ylimmät rajat osoittavat sen, mikä on se alue, jolla tuomioistuin voi olla luottavainen. Antan vuotta 2011-2013 tuomioistuin oli 95 prosenttia luottavainen lukuihin – koska keskimääräinen virhetaso oli alerajaltaan 6,1 prosentissa ja yläraja oli 10,3 prosenttia. Tämä alhainen on kuitenkin huomattavasti ylempänä kuin äh, äh, tuomioistuimen materiaalista, materiaalin kynnys, joka on yli 2 prosenttia. Haluaisin sanoa yleisesti, että tämän kauden aikana, näiden kolmen vuoden aikana Olimme lähettäneet kuusi tapausta Olafille ja nyt meillä on vain tieto, että kaikki nämä tapaukset ovat edelleen äh, tutkinnan kohteena. Tämä on aivan normaalia. Haluaisin tukea herra Balchitisin kommenttia, että kyllä komissiolla on yleisvastuu siitä, miten Euroopan budjettia pannaan toimeen. Komissio on pää tilintarkastuksen kohde meille tilintarkastuksessa ja me osoitamme kaikki suositukset komissiolle, mutta me olemme sanoneet kuitenkin, että jäsenvaltioilla on myös riittävästi tietoa, että uskoakseni suurin osa virheistä, joita me olemme havainneet, Jäsenvaltiolla oli tietoa, jolla suojella, ehkäistä ja korjata virheitä. Me haluaisimme kiinnittää huomiota jäsenvaltioihin, että niitä rohkaistaisiin kiinnittämään enemmän huomiota varojen käytön sääntöjen mukaisuuteen ja laillisuuteen. Mutta totta kai viime kädessä vastuullinen on komissio tässä koko kiertokulussa. Ja esittelijällä on vielä puheenvuoro. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že komise navrhuje eh, řadu konkrétních... Kiitos puheenvuorosta. Olen todella iloinen, että komissio ehdottaa luettelon toimia ja yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa on menestyksen avain. Olen iloinen, että Hogan on näyttänyt merkkiä. Toivottavasti edetään tuohon suuntaan. Meidän täytyy yhdenmukaistaa komission metodologiaa tilintarkastustuomioistuimen, mutta myös jäsenvaltioidenkin. Metodologian koordinointi myös virheasteen suhteen on ratkaisevaa. Kiitos näin. Tämä kohta ainakin sieltä loppuun sama koko aamun istunto. Nyt päätettiin iltapäivällä kello 15. Me samassa salissa meillä on kuuleminen yhteistyö- ja vertailumenetelmistä Bulgaria ja Romania tapauksessa. Kahdeksan vuotta liittymisen jälkeen tämän ensimmäinen kerta, kun me katsomme, miten tämä mekanismo toimii. Te olette tervetulleita kokoukseen. Toivotan hyvää ruokahalua ja tapaamisin ehkä iltapäivällä kokous on päättynyt.